Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Tervetuloa. Valtaosan työstäni olen tehnyt keskuspankissa, eli tämän tunnepitoinen asia minulle. Ja tämä on myöskin hyvin tärkeä asia. Meillä on ollut erinomaisia keskuspankin johdossa, kuten Trichet ja Draghi, ja meidän on pidettävä rima korkealla. On sanottuna, että keskuspankki on viime vuosikymmenellä muuttunut ja myöskin nimitys on muuttunut. Sen sijaan, että etsitään huippuekonomeja tai kokeneita, niin ne, jotka nimittävät ihmisiä, eivät hae ihmisiä, joilla on vain vahva taloustausta, vaan myös, jos on myöskin poliittista taitoa ja kokemusta rahoitusalalta. Ja tässä mielessä Christine Lagarde on mielestäni erinomainen valinta ja hän saa minulta kaiken tuen. Ja muutama päivä sitten järjestettiin kuuleminen ekonomivaliokunnassa mutta meillä on vielä yksi suuri riski edessämme. Monet ministerit ja poliitikot katsovat, että jokin tajanomainen rahapolitiikka voisi korvata tarvittuja talousuudistuksia. Se ei pidä paikkaansa ja uskon, että Christine Lagarde pystyy korostamaan, kuinka tärkeää muukin politiikka on kuin pelkästään rahapolitiikka. Ja toivottavasti ministerit kuuntelevat häntä. Kiitos. Kiitoksia sitten Mavrides yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen täällä. Minä haluaisin keskittyä kahteen asiaan, jotka liittyvät tulevaisuuteen ja myöskin kilpailuun. Kun ajatellaan, mitä pankkiunionissa on tapahtunut ja nämä takeet, ne eivät oikeastaan liity näihin teknisiin asioihin, ne ovat eh, hoidettavissa, vaan tämä kaikki liittyy eh, tiettyjen jäsenvaltioiden politiikkaan, joka on ollut eh, vastavirtaista. Eli meillä on, pyritään suojelemaan pieniä tallettajia. Kysymys ei ole teknisistä asioista, vaan ne maat, jotka, joihin talouskriisi osui pahiten, he ovat hyväksyneet ja joutuneet maksamaan tästä valtavasti. Sitten toinen asia liittyy Euroopan unionin lainsäädäntöön, joka edellyttää sitä, että tiettyjä, tietyistä käytännöistä pitäisi päästä eroon. Ja tässä ajatellaan pankkien logiikkaa ja lainaantajia, myöskin. Ja EKPn rooli, sen pitäisi olla aktiivisempi ja energisempi tässä asiassa. For one and a half minutes. Kiitoksia ja sitten Jön Kurtin puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. On hämmästyttävää ennakoida EKPn tulevaa politiikkaa, kun uusi pääjohtaja ei ole vielä edes aloittanut tehtävissään. Ja te kaikki täällä tiedätte, että jos Lagarde vahvistetaan EKPn johtajaksi, niin hänen täytyy sitten toimia johtokunnan kanssa. Eli sitten on 25 pöydän ympärillä ja 19 euroalueen keskuspankkien edustajaa. Eli tämä on siis yhteistyötä. Muistuttaisin, että kuulemisessa Ekon valiokunnassa Lagarde puhui kolmesta kohdasta, eli miten hän aikoi parantaa toimintaa ja siitä, että meidän täytyy noudattaa EKPn sääntöjä. Ja sen jälkeen hän sanoi, että hän mukautuisi tämänhetkisiin mullistuksiin nopeasti ja käytännönläheisesti. Ja kuten Ferber muistutti, hän sanoi, että meidän täytyy ottaa paremmin mukaan kansalaisyhteiskunta ja nuoret, ja meidän pitää paremmin tiedottaa kansalaisia. Hän myöskin sanoi, että hänen toimintansa pohjautuu siihen, että otetaan huomioon ilmastoriskit. Se on makrotaloudellinen prioriteetti EKPlle. Eli vähitellen täytyy poistaa rahoitus saastuttavilta yrityksiltä. Hän muistutti myöskin budjetin uudistamisesta, kun otetaan huomioon euroalueen lyhyen aikavälin haasteet. Ja tällä hetkellä korot ovat hyvin alhaalla ja se saattaa olla säästäjille huolestuttavaa, mutta tällä tavalla myöskin kansalaiset voivat lainata esimerkiksi ensimmäistä asuntoa varten ja myöskin yritykset voivat näin investoida ja luoda työpaikkoja. Hyvät kollegat, meidän pitää olla myönteisiä, täytyy olla varovaisina, mutta sen lisäksi, että hän on nainen, Kristillä on hyvin kokenut ja pätevä ihminen, ja tämä on selkeä valtti, jotta EKP pystyy vastaamaan tulevien vuosien haasteeseen yhteistyössä meidän kanssamme ja ottaen huomioon kansalaisten ja yritystemme tarpeet. Um, Kiitoksia. Koittakaa pitää kiinni puheajoistanne. Eli seuraavaksi sitten on yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Eh, Saks ja tämä kauppasota ja kriisi, nämä ovat sellaisia asioita, joissa EKP jatkanut tavanomaisia toimiansa. Ei, silloin, ei se ei toimi oman mandaatinsa mukaisesti. Tällaisessa politiikassa pitää jatkaa. Se jatkaa toimia huolimatta näistä negatiivisista tuloksista. Ja viime vuosina ei myöskään ole pystytty ilmastonmuutosta vastaan taistelemaan eikä toimimaan muissakaan asioissa. Mutta aivan kuten monet kollegat sanoisivat, EKP pitää olla poliittisessa toimissa tärkeässä asemassa tämä, näinä aikoina. Dombrovskis sanoi, hän alkaa al, aloittaa keskustelun komissiossa näistä rahapoliittisista asioista ja Reglin sanoi eräänä päivänä, että näitä sääntöjä pitää tarkistaa ja pitää katsoa, että miten näitä rahapoliittisia normeja ja sääntöjä muutetaan seuraava komissiota varten. Kiitos. Kiitos, Rinaldi, Minä haluaisin yksinkertaisesti seuraavan huomion sanoa. Viime vuosina äh, koko EKPn rahapolitiikka on osoittautunut epäonnistuneeksi täysin yksinkertaisesti syystä. Ei onnistuttu äh, tätä valtaisaa likviditeettiä siirtää reaalitalouteen. Yrittäjät ympäri Eurooppaa eivät ole hyötyneet tästä valtaisesta likviditeetistä eh, esimerkiksi tämän eh, määrällisen elvytyksen kautta. Tätä me tarvitsemme itsisimme. Yrittäjille ei ole merkitystä siitä, että ovatko, onko korkotaso nolla tai negatiivinen. Heidän pitäisi heti saada laina. Ja kuulemisessa Rovala Gard ei pystynyt vastaamaan kunnolla tähän kysymykseen. Tietenkin EKPn tehtävä on pelastaa euro. Meidän äänestystuloksemme on selvä. Me tulemme äänestämään vastaan. Kiitoksia. Thank you. One and a half minutes. Kiitos. Sitten Van Overtveld, puolitoista minuuttia. Thank you, voorzitter. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Lagarde tulee nyt EKP kriittisellä hetkellä. Tähän on kolme syytä. Ensinnäkin viime torstaina oli melkoinen spektaakkeli EKPssä. Yli 50 prosenttia vastusti äänestyksessä Draakin politiikkaa ja myöskin kaksi johtokunnan jäsentä ei ole häntä koskaan nähnyt. No sitten tämä euron institutionaaliset puutteet eivät vieläkään ole valmiita. Pankkiunioni ei ole valmiina, pääomamarkkinat eivät ole valmiina. Ne ovat hyvin tärkeitä tulevaisuudessa. Ja kolmanneksi ehkä tärkein asia on se, että EKP edelleen saa ymmärtää, että sen pitää paremmin selittää sitä, millaisia kielteisiä sivuvaikutuksia on politiikalla, jota on vuosikausia ja noudatettu ja joka vain paheni viime torstaina. Eli nythän rahoitus, rahoituksen epävakaus on entistä, todennäkö, entistä todennäköisempää. Ja sitten eläkelaitokset ja vakuutuslaitokset ovat suuressa pulassa – ja nyt vain pahennetaan politiikkaa, jolla on sitten kielteisiä vaikutuksia kansalaisiin ja säästäjiin. Ja tämä on sitten tällainen zombiyritysilmiö, joka on liittynyt pääoman jakoon. Kiitos. Thank you. One minute, Mr. Kiitoksia ja sitten Gushma yksi minuutti. Presidente, Este para... Kiitoksia puhemies. Parlamentissa eh, valmistellaan myönteistä eh, kantaa Kristin Lagardin nimittämistä kohtaan. Tämä on eh, tehtävä, jossa määritellään talouspolitiikka, eli tässä sanotaan kyllä sille shokkipolitiikalle, joilla on ollut sosiaalisia vaikutuksia valtavien järkyttäviä sosiaalisia vaikutuksia. Ja ne ovat kääntyneet itseään vastaan nämä politiikat. Monet, jotka ovat kritisoineet näitä politiikkoja aikaisemmin, ovat valmiita kääntämään nyt sivua ja esittävät sympaattisia arvioitaan. Ja tässä käännetään äh, selkä keskitason kasvua kohtaan – Eli eh, meillä on tiedämme, että tulossa on raha- ja talouskriisi jälleen ja Christine Lagarde johtaa sellaista eh, politiikkaa, jonka pitäisi sitten pystyä vastaamaan tähän tulevaan kriisiin. Sorry colleagues, I was waiting for the end of the translation. Niin odottelin, että tulkkaus tuli luurehin. Seuraavaksi edustaja Gion Goshi. Eh, eh, Kiitoksia eh, puheenjohtaja unkarilainen Belgiassa syntynyt taloustieteilijä Alexander Lamfalussy sanoi, että yhteinen valuutta ei toimi ilman finanssipoliittista unionia, jossa on sosiaalipolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja 20 vuotta myöhemmin euroalueella on suuria yhteiskunnallisia eroja ja työntekijöitä muuttaa reuna-alueelta ydinalueille sekä korkea nuorisotyöttömyys, jos Euroopan unioni ja EKP ei puutu rakenteellisiin eroavaisuuksiin. Tämä johtaa valtiovelan nousemiseen, euron epävakauteen ja taloudellinen säästötoimi tulevat lisäämään Eurooppa-vastaisuutta ja heikentää poliittista yhteistyötä. Siksi haluaisin, että tässä mietinnössä sanottaisiin jotenkin, miten EKP aikoo lieventää tätä sosiaalisen katastrofin riskiä ja mitä suosituksia on, jotta voidaan vähentää palkkakuilua vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden, ydinvaltioiden ja reuna-aluevaltioiden välillä. Kiitos, Teen Karas, puolitoista minuuttia. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kun keskustelimme Lagarden kanssa viime vuosina ja myöskin valiokunnassa, olemme nyt vakuuttuneita siitä, että hän on oikea henkilö oikealla hetkellä oikealla paikalla. Jotta meillä olisi riippumaton Euroopan keskuspankki, tarvitaan riippumatonta rahapolitiikkaa, ihmisiä, joilla on kokemusta, jotka ovat riippumattomia. Ja meillä pitää olla näköalaa ja meillä pitää olla luottamusta ja globaalia vastuuta. Ja meillä pitää olla valmiutta viestiä ja meillä pitää perustella päätökset ja ottaa huomioon selkeys ja seuraamukset. Me tarvitsemme uskottavaa ja päättäväistä johtajaa, joka vastaa maailman toiseksi suurimmasta valuutasta – Ja tänään on jo todettu, että ei pidä toimia liian helposti. Rahapolitiikka onnistuneena voi täyttää puutteita pankki- ja pääomaunionista ja yhteisestä politiikasta ja rakennepolitiikasta. Niitä se ei pysty korvaamaan. Ja sitten kun ajat kritisoidaan alhaisia korkoja, ja toisaalta ei kuitenkaan toteuteta omia uudistuksia, eli meidän pitää tehdä omat läksymme ensin. Kiitos, tällä Lyk, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, tämä on ensimmäinen toimikauteni Euroopan parlamentissa ja täytyy sanoa, että olen hieman yllästynyt siitä, että Rova Lagarde ei ole täällä kuuntelemassa meitä. Eli tässä eh, puhutaan Me Olen hieman yllättynyt tästä, mutta näin asia nyt vain on. No mitä sitten tulee Rova Lagardin? Eh, hän oli hyvin houkutteleva hänen esiintymisessään, mutta pari huolenaihetta kuitenkaan. Ensinnäkin rahapolitiikasta. Jos pitäisi todellakin eh, tällaista anteliasta rahapolitiikkaa toteuttaa, niin pitää vakuuttaa siitä, että tämä ei kuitenkaan mitenkään spekulaatiota edistä eikä lisää uutta kriisiä. Ja meillä ei ole tarpeeksi takeita tästä asiasta. Sitten toinen asia, joka liittyy kriisin hoitoon. Kahdeksan vuotta on pitkä aika ja meillä on todella pankkikriisi ja rahoituskriisi ollut päällä. Ja tänä aikana Lagarde ei kuitenkaan ole pystynyt muuttamaan tai vaikuttamaan Kreikan kriisiin. Meillä ei ole tarpeeksi takeita siitä, että kuinka hän aikoo estää uuden kriisin ja kuinka hän hoitaa seuraavaa kriisiä. Kiitoksia. Thank you. One minute, Mr. Pish- Kiitos sitten Pishlaru, yksi minuutti. Thank you. Uh... Kiitoksia. Minä puhun romaniaa. Euroopan keskuspankin pääjohtajan valinta ei ole pelkästään henkilön vaihdos, vaan mahdollisuus siihen, että meillä olisi uusi agenda Euroopassa, ja siinä pitäisi olla ainakin kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin tarvitsemme valuuttajärjestelmää, pankkijärjestelmää, joka on avoin, jotta kansalaisten luottamus Euroopan unioniin lisääntyisi. Järjestelmä, jossa korruptiolle on nollatoleranssi samoin kuin rahanpesulle ja uudenlainen näkemys esimerkiksi ilmastonmuutokseen, digitalisointiin ja tietenkin myös sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Sen toiseksi tarvitaan vahva toimintasuunnitelma, jotta voidaan helpottaa PK-yritysten rahoituksen saantia, koska tällä hetkellä yrittäjät eivät saa riittävästi rohkaistumista monissa maissa. Ja lisäksi tarvitaan tukea niille maille, jotka eivät vielä euroalueella, jotta ne voisivat liittyä tähän Äh, alueeseen äh, täyttää konvergenssikriteerit. Äh, maissa, kuten Romaniassa, pitäisi lisätä tätä tukea uudistusten toteuttamisella. Nämä ovat asioita, joita toivon Rova Lagardilta. Kiitos sitten Jake Lunas, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission varapuheenjohtaja. Rahoitusalalla on horjuttanut taloutta jo vuosikymmeniä ja joskus se liittyy itse rahapolitiikkaan. Kuulemisen pohjalta Lagarde ei vaikuta täysin ymmärtävän kaikkia näitä vaikutuksia. Huoleton luotonanto, esimerkiksi asuntolainojen anto, lainananto muilla valuutoilla, esimerkiksi Sveitsin frangeilla, ovat vaikuttaneet myöskin globaaliin kriisiin. Sitten muut riskit tulivat jo esille, mutta halusin puhua uusista riskeistä, jotka liittyvät rahoitusteknologiaan, erityisesti niin sanotut kryptovaluutat, jotka eivät ole mitään valuutteja ollenkaan. En tiedä, ymmärtääkö Lagarde kaikkia näitä riskejä. Toivotamme hänelle ja EKPlle lykkyä tyköön, mutta työtä on paljon tehtävänä – EKPssä ja muissa elimissä ja myöskin parlamentissa, jotta voidaan välttää globaali kriisi ja jotta voidaan suojella kansalaisiamme. Kiitos. Two minutes, Mr. Kiitos. Sitten Beck, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, tänään täysistunto valitsee Christine Lagardin EKPn puhe, pääjohtajaksi. Ekon valiokunnassa kaksi viikkoa sitten. Hän sanoi avoimesti, että EKP olisi vuodesta 2010 ähm, säännöllisesti äh, rikkonut EU-sopimuksia ja tulevaisuudessakin äh, tällaisia rikkomuksia olisi hänen mukaansa odotettavassa julkisen edun nimissä. Tämä tekee hänestä rehellisimmän poliitikon äh, Prahan länsipuolella. Hänen edeltäjänsä Draghi ja Velli painoi enemmän rahaa ja rikkoi iloisemmin oikeutta kuin kukaan koskaan. Silti EU äh, kasvoi hitaammin kuin koko kehittynyt maailma ilman Japania, ja euroalue kasvaa vielä hitaammin kuin muu EU. Saksan keskuspankki arvioi, että äh, Draghi on vienyt äh, saksalaisilta säästäjiltä äh, yksin 648 miljardia euroa. Ja koska tämä vie siis ihmisten kovalla työllä säästämät rahat ja palkitsee ainoastaan Draghin ystävät, niin Draghi antoi kuoleman sairaalle eurolle viime viikolla vielä kaksinkertaisen annoksen lääkettä. Euro on vuodesta 2010 ollut tehohoidossa. Ja se, että eurosta tulee nyt morfiinista riippuvainen, ei haittaa ketään, koska potilas ei sieltä tule mm, lähtemään kuolemaansa saakka. Rova Lagardin suorapuheisuus on hänelle kunniaksi, koska hän myöntää, että oikeusvaltiota ei kunnioiteta EU:ssa, mutta hän ei toimi eh, julkisen edun nimissä. EKP sosialisoi eh, vastuuttoman hallituspolitiikan eh, kustannukset. Euro ei ole mikään julkinen hyödyke ja EKP ei ole muuta kuin rahoitusmaailman renki. For one minute, uh, Mr. Seuraavaksi minuutti Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies. Liberaali rahapolitiikka ei motivoi hallituksia tekemään tarvittavia muutoksia, uudistuksia. Jos meillä ei ole sellaista myönteistä talousympäristöä, niin sillä ei todellakaan motivoida hyvin ahkerasti työtä tekeviä ihmisiä. Me tarvitsemme eh, rohkeutta korjata tämä tilanne. Me emme voi luottaa siihen, että joku tekee työn makrotaloudellisella tasolla meidän puolestamme me emme voi luottaa siihen, että rahapolitiikalla vain hoidella nämä hommat. Meidän pitää todella ottaa huomioon nämä negatiiviset vaikutukset, joita rahapolitiikalla on. Se syö säästöjä ja se pitää yllä tällaisia zombiyrityksiä ja zombihankkeita. Ja me huonoina aikoina me ymmärrämme, että kuinka vaarallisia nämä ovatkin. EKP olisi parempi, jos se olisi avoimempi ja jos se antaisi enemmän tietoa julkisuuteen, ainakin tilintarkastustuomioistuimelle. Tästä saataisiin hyötyjä ja EKP-politiikkaa voitaisiin toteuttaa riippumattomasti. Ja minun huolenaiheeni on se, että kun johdossa tulee muutos, se ei kuitenkaan muuta näitä toimintatapoja. Kiitoksia. Sitten Pedicini yksi minuutti. Kiitoksia me kaikin voimin olemme yrittäneet löytää syytä tukea Lagardin nimitystä EKPn pääjohtajaksi, mutta emme ole onnistuneet. Lagarde on vastuussa osaltaan kaikesta politiikasta, joka on lisännyt julkista velkaa EU:ssa. Ainoastaan perastaakseen Saksassa ja Ranskassa yksityisiä pankkeja. Ja sitten kun julkinen velka on valtavissa mitoissa, niin sitten puhutaan sähköpolitiikasta, josta on tullut näitä rakenneuudistuksia. Eli alennetaan pankka ja vähennetään palveluita, leikataan eläkkeitä. Tällä tavalla köyhiltä jaetaan rikkaille. Eli rikkaat ovat yhä rikkaampia ja köyhät yhä köyhempiä. Nyt sitten meille sanotaan, että tilanne on muuttunut ja että on tehty virheitä, mutta nyt on liian myöhäistä. Me emme luota Christine Lagardin. Odotamme ensin todellisia muutoksia ja sen jälkeen voidaan sitten palata asiaan. One minute, Mr. Garcia. Mar- Garcia Margallo, yksi minuutti. Mikro. Sorry, the microphone. Sorry, just one moment, your microphone. <coughs> I'm trying to, to close it. Now? Okei. Okay. Toimiiko nyt hyvä? Kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut siitä, että eh, edustaja Lagarde on hyvä ehdokas, koska hän on hyvin samantyyppinen kuin Draghi ja jatkaa hänen työssään. Olen tyytyväinen siitä, että meillä me keskustelemme tästä asiasta, koska meillä on tulossa uusi kriisi, että, että asiantuntijat sanovat, että tämä kriisi ei ole samanlainen kuin aikaisempi, vaan tämä on erittäin eh, vakava geopoliittinen kriisi. Amerikka, Meksiko, Kiina ja Iran ovat tässä tekijöinä ja nämä poliittiset tekijät voivat todellakin vaikuttaa tuotanto ketjuun ja maailmanlaajuiseen vaurauteen. Ja lyhyellä aikavälillä eh, tarvitaan tällaista rahapolitiikkaa, jota Draghi on toteuttanut, mutta sitten meillä on sellaisia maita, kuten Saksa, jolla on tarpeeksi marginaalia, mutta tarvitaan holistisempaa, kokonaisvaltaisempaa eh, politiikkaa ylipäätänsä tämän koko kriisin hoitamiseksi. Kiitoksia. Thank you. One minute, Mr. Schuster. Kiitos. Sitten Schuster yksi minuutti. Die Politik der Europäischen Zentralbank Euroopan keskuspankin politiikka eh, joutuu yhä suuremman kritiikin kohteeksi. Eh, onko myös säästäjiä, kohtaako nyt säästäjät negatiiviset korot? Eh, tuleeko horisonttiin jälleen tummia pilviä? Nämä ovat asioita, jotka huolestuttavat ihmisiä. rovalla Lagarde valiokunnassa sanoi, että hän alkoi jatkaa keskuspankin alhaisen koron politiikkaa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on oikein koron nostaminen ja tai tiukempi rahapolitiikka antaisi suhdanteille viimeisen sysäyksen ja sitten liusuisimme taantumaan. Mutta tämätäkin Rova Lagarde korosti yksin. Keskuspankki ei pysty onnistumaan siinä, että se tukee suhdanteita ja takaa rahan vakauden. Samanaikaisesti tarvitaan ekspansiivista talous- ja finanssipolitiikkaa ja tässä on Saksa vastuussa tarvitaan selvästi investointien lisäämistä, ei vain suhdanteiden parantamiseksi, vaan myöskin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kiitos sitten Eroglu. Yksi minuutti. Eurozone. Nyt olemme eläneet euroalueella alueella, jolla korot ovat alhaisempia kuin inflaatio. Lähes kymmenen vuotta sitten yli kahden prosentin koronarajoitukset olivat hyviä, mutta nyt meillä on kielteisiä 0,5 prosentin korkoja ja monissa jäsenvaltioissa ei tätä ole mahdollisuutta vielä käytetty hyväksi. Ja siksi haluaisin muistuttaa EKPtä näistä vaaroista. Eli jäsenvaltiot eivät saa budjettia kuriin ja sitten säästäjät ja tulevatkin polvet eivät enää saa kunnollisia palveluita eläkellä ollessaan. No sitten saattaa olla, että joudumme uudelleen talouskriisiin. Tämä koskee aikaisempia Kreikan, Irlannin, Espanjan ja Yhdysvaltojen talouskriisiin, jotka liittyivät negatiivisiin korkotasoihin. Eli EKPn pitää olla rohkea, sen pitää puhua jäsenvaltioiden kanssa ja lähteä tältä Dragin kartoittamalta reililtä pois. Thank you. Two minutes, Mr. Kiitos. Ja sitten Bardella kaksi minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia puhemies. Lagarde on sanonut, että EKP hänen alaisuudessaan olisi avoimempi ja avoimempi myös kansalaisten suuntaan. Me tässä yritetään pyr- ymmärtämään kansalaisia eikä ainoastaan markkinoita. Hänen puheessaan Lagarde sanoi, että on erittäin tärkeää olla kansalaisten edessä myöskin esittämässä näitä asioita. Ja Lagarden johtajuus kuitenkin alkaa huonosti. Pitää muistaa, että tässä on ei kuitenkaan ole koskaan käyty, hän ei ole koskaan käynyt äh, demokraattista prosessia omassa maassaan Ranskassa läpi. Hänellä on ollut hyvin suuri ura. Hän on ollut IMFn johtaja, hän on ollut Amerikoissa ja voidaan ajatella, että hänen intressinsä on muualla, ei Euroopassa. Sen sijaan, e, että hän olisi kansalaisten asialla, hän on kansainvälisen eliitin asialla itse asiassa. Hän on halunnut tehdä ilmastonmuutosasioista EKPlle prioriteettiasian, mutta kun ajatellaan että euro, no, eurooppalaiset kansalaiset ovat kuitenkin yhä enemmän huomanneet euron heikkoudet ja myöskin ostovoiman heikkouden. EKP on kuitenkin ainoa maailman keskuspankki, joka on tehnyt inflaatiosta todellisen obsession itselleen. Ja tässä hän puhuu äh, työpaikkojen luomisesta ja tulevaisuuden sektoreista. Meillä on kuitenkin demokraattisia kysymyksiä, joita haluaisimme esittää Rouva Lagardille. On erittäin valitettavaa, että hän ei ole mukana täällä keskustelemassa kanssamme ja mm, eurooppalaisten kansalaisten kanssa, joita me edustamme. Sitten Sinchits, yksi minuutti. Hvala mi danas razgovaramo ovdje o financijskom establishmentu europe. tänään me keskustelemme euroopan rahoitusjärjestelmästä Eh, rahoituspäättäjistä. Viimeksi puhuimme poliittisista päätteistä, Mitä merkitystä sillä on, jos Rova Lagarde täällä? Puhumme EUn tärkeimmästä virasta, EKPn pääjohtajuudesta, mutta hän ei ole täällä. Kuitenkin aion esittää saman kysymyksen hänelle kuin esitin Rova von der Leyenille. Eh, selviääkö eh, Eurooppa seuraavasta velkakriisistä? Minä tiedän vastauksen jo etukäteen. Olemme nähneet hänet täällä siellä IMFn johdossa, Troikan johdossa, me tiedämme mitä hän on tehnyt Kreikassa, me näimme, että ihmisten e- eläkkeitä leikattiin, säästöjä käytettiin, he eivät saa lääkkeitä. Ja nyt tässä helvetillisellä euroalueella, jossa syntyy haluatte työntää minun kroatiatini tänne. Ei, se ei käy päinsä. Me tarvitsemme siirtymän vihreään politiikkaan kuitenkin Euroopan politiikkaa ajaa rahoitusjärjestelmä. Eli jotta saisimme aikaan vihreän siirtymän, me tarvitsemme rahapolitiikan siirtymän. Rouva Lagarde ei ole uusi henkilö, jolla on uusia ajatuksia. Tämä jatkuu kuten tähänkin asti, eikä hän tule saamaan minun tukeani. Kiitoksia. For one minute, please. Sitten Georgi. Tisztelt képviselőtársaim! Én egy olyan ország... Kiitoksia, puhemies. Minä edustan Unkarin kansalaisia. Unkari ei vieläkään ole euroalueella. Se on suunnitelmissa, mutta meidän pitää olla kunnolla valmistautuneita. Me olemme oikealla tiellä, koska talous vahvistuu johtuen rakenneuudistuksista. Unkarissa on EUn nopein kasvutaso 5,2 prosenttia eli neljä kertaa korkeampi kuin EUn keskiarvo ja kansalaiset hyötyvät myöskin tästä korkeampina palkkoina. Haluaisin kysyä EKPn tulevalta pääjohtajalta, että voisiko hän noudattaa rahapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon sekä euroalueen että muiden kuin euroalueen maiden edut. Me olemme kaikki sisämarkkinoilla eli euroalueella. Ei pitäisi tehdä mitään sellaista, joka haittaa sen ulkopuolella olevia maita. Esimerkiksi se, että olisi euroalueen budjetti, kuuluu juuri tähän kategoriaan. Uuden pääjohtajan pitäisi ottaa huomioon, että budjettia ei pidä pohjata resursseja, joita on ulkopuolisissa maissa. Ja meidän ei pidä estää ihmisiä liittymästä EU:hun. Ei ole reilua tai jatkuvasti muuttaa näitä liittymisehtoja. Sitten Belka yksi minuutti. President of the ECB is... EKPn pääjohtaja huolehtii myöskin eurosta ja Tämän herra Draghi teki selväksi 2012 vuonna. Euro sekä yhtenäismarkkinat ovat tärkeimpiä panoksia, joka Euroopan unioni on koskaan luonut. Euro ei ole ainoastaan velvoite, eikä mikään rasite kansallisille talouspolitiikoille, vaan se on erittäin hyvä ähm, etuoikeus, jos nyt ajatellaan tätä myöskin USAn dollarin verrattuna. Se on toinen maailmanlainen valuutta. Euroalueen maiden ei tarvitse huolehtia kriisiaikoina likviditeetistä, eikä tarvitse myöskin ajatella näitä kansallisia valuuttavaroja. Nämä ovat vain kaksi etua, jotka mainitsen. Ja tässä näistä asioista pitää puhua suurelle yleisölle. Olen varma siitä, että Kristin Lagarde, hänellä on erinomaiset viestintätaidot ja niitä voidaan varmasti hyödyntää, kun ajatellaan myös muitakin kuin euromaita, esimerkiksi Puolaa toivon hänelle menestystä hänen työ, työlleen ja tuen häntä täysin. Mr. Heider, one minute. Sitten Heider yksi minuutti. Kiitos puhemies. EKPn äh, politiikan tase Draginalla on kauhea. Äh, äh, keinottelijat saivat halpaa lainaa, kiinteistöt maksavat hirvittävän paljon. Tästä on maksanut mm, säästäjä, jonka säästöt eivät enää ole minkään arvoista, joka ei saa korkoja, jonka täytyy jopa pelata kielteisiä korkoja siksi, että hän ei kuluta. Ja mitä nyt sitten tapahtuu tämän likaisen sopimuksen Merkelin ja Macronin välillä? Anna minulle komissio, niin sitten sinä saat EKPn tämän likaisen sopimuksen jälkeen meidän täytyy nyt sopeutua kahdeksaan vuoteen, jossa kansalaiset kärsivät. Ne, jotka säästävät, häviävät. Mm, se, että äh, Rova Lagarde ei sulkenut pois äh, sitä, että luovuttaisiin käteisestä ja että syntyisi kielteisiä äh, negatiivisia korkoja säästäjille, niin oli mielestäni kauhistuttavaa. Ja voi hyvin olla, että 10 prosenttisesti viedään kaikilta omaisuus. Siitähän Rova Lagarde jo aikanaan puhui. Minua pelottaa jo nyt. Sos. Sitten Kirtsos yksi minuutti. Stirizumme Kiitoksia. Minä tuen Lagardin ehdokkuutta ja toivottavasti hän tukee myöskin meitä ja Kreikan taloutta. Me katsomme, että se mitä hän sanoi talous- ja valiokunnassa on myönteistä, kun ajatellaan alijäämän leikkaamisia Kreikassa. Me katsomme myöskin, että hänen pitäisi auttaa meitä nopeammin hoitamaan roskalainoja ja Enria ja SMM kulkevat samaan suuntaan ja todellakin toivomme, että pankit auttavat yrityksiä, joilla on ongelmia sekä reaalitaloutta. Lagardista voidaan sanoa, että hän voi tehdä hyvää Euroopan taloudelle ja sitä me odotamme häneltä. Ja haluamme myöskin, että hän ottaa mukaan tämän määrällisen helpottamisen, joka käynnistettiin Dragin ajalla. Ja sitten Kreikan sitoumukset ja investoinnit, niihin pitää keskittyä. Mitä paremmin Kreikan talous voi, sitä paremmin voi myös euroalue. Silva Pereira, yksi minuutti. Obrigado, signora presidente. Signora Christine Lagarde. Kiitoksia puhemies. Kristin Lagarde, hänellä on erinomaiset edellytykset olla EKPn johtokunnan puheenjohtaja, mutta sosialistit äh, äänestävät hän puolestaan tietyistä asioista siksi, että hän jatkaa Mario Draghin äh, äh, rahapolitiikkaa ja me tarvitsemme EKPn johtoon jonkun sellaisen henkilön, joka on valmis tekemään ottaa tarvittavat toimet, jotta voidaan päästä eteenpäin näissä rahapoliittisissa asioissa. Ja sitten kolmanneksi me tarvitsemme enemmän kasvua ja hänen pitää myöskin olla pankkiunioni asioissa parlamentin kanssa tekemisissä ja myöskin taloushallinnossa, eurooppalaisessa taloushallinnossa pitää antaa demokraattisempi, ää, äh, demokraattisempi ilme EKPlle ja pyydämme, että hän kunnioittaa näitä asioita. Kiitos, tämän saanut yksi minuutti. No- Minulla on toinen ääni. Minä tuen rouva Lagardin tuke, äh, nimittämistä äh, EKPn pääjohtajaksi, vaikka äh, olenkin eri mieltä hänen poliittisen suuntauksen ja <clears throat> osan hänen historiansa kanssa rahapolitiikka itse ei pysty vastaamaan kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen haasteeseen, mutta on korostettava erästä asiaa, joka unohtuu usein, kun EKP tekee päätöksiä, nimittäin pienten ja keskisuurten pankkien ongelmat, jotka usein toimivat pienemmissä valtioissa, niitä pidetään systeemisesti tärkeinä pankkeina tai lähellä niitä ne toimivat markkinoilla, joista suuremmat pankit eivät ole kiinnostuneita. Ne palvelevat useita pk-yrityksiä, jotka muuten eivät voisi saada pääomaa. Näitä pankit kärsivät keskitetysti suunnitellusta sääntelystä. Tällainen yksi koko sopii kaikille menettelystä ja se tekee niistä yhä vähemmän kannattavia. Tätä ei saa pitää pienenä ongelmana. Next speaker. Kiitoksia ja pyydän anteeksi seuraavalta puhelta Fitzgeraldilta koska en nähnyt teitä tässä oikeassa järjestyksessä. Eli tämä on ensimmäinen puheenvuoronne parlamentissa ja saatte nyt minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin toivottaa tervet... Pidän hyvänä sitä, että Lagarde on nimetty EKPn pääjohtajaksi. Ja meillä on nyt sitten naisia puheenjohtajina kahdessa tärkeämmässä toimielimissä, eli Euroopan keskuspankissa ja Euroopan komissiossa. Ja tämä on edistystä sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Suuria haasteita edelleen on, erityisesti talous- ja rahoitusaloilla, mutta Lagarde hiljattain valiokunnassa teki selväksi, että EKP on ymmärrettävä ja selitettävä kantansa ihmisille, ei pelkästään markkinoille. Tämä pitäisi olla johtava periaate Euroopan, kansan, Euroopan keskuspankille. Meidän täytyy kuunnella kansalaisia ja luottamus toimielimiin on alle 50 prosenttia, eli EU kärsii edelleen rahoituskriisin jälkimainingeista. Irlannissa kansalaiset joutuivat kärsimään paljon kriisin aikana ja esimerkiksi asuntolainan ottaminen on yli kaksi kertaa kalliimpaa kuin Euroopassa keskimäärin. Kilpailu on hyvin vähän ja meillä on myöskin Brexitiin liittyviä haasteita. Ja haluaisin vielä todeta, että arvostan Lagardia sen suhteen, miten hän auttoi Irlantia talouskriisin vaikeina vuosina. Kiitos. Sitten De Lange puolitoista minuuttia. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Erilaisia kantoja on nyt tullut esiin tässä keskustelussa ja kaksi asiaa on selviä. Ensinnäkin Kristallegaardilla on edessään valtavia haasteita. 19 jäsenvaltiota euroalueella – ja 28 EU:ssa. Ja sitten toinen, meidän täytyy löytää eurooppalainen ratkaisu. Ja me olemme ihan oikein valinneet riippumattomat eurooppalaisen keskuspankin, joka ei ole poliitikkojen hallinnassa. Mutta silti yksi asia täytyy vielä sanoa. EK-pankin politiikan sivuvaikutukset ihmisiin, jotka ovat tehneet kovasti töitä ja jotka ovat säästäneet eläkkeitään ja omille lapsilleen, niin kuulemisessa Legard sanoi, että hän haluaa muistaa myöskin nämä politiikan sivuvaikutukset. Ja Draghi sitten on tehnyt toimia, jotka liittyvät pankkiin, mutta ei eläkerahastoihin. Eli ehkä meidän pitää katsoa myöskin sivuvaikutuksiin liittyen eläkerahastoihin, koska hyvin paljon näinä päivinä puhutaan – eurooppalaisesta elämäntavasta. Ja minä kysyisin, onko eurooppalainen elämäntapa sitä, että otetaan velkaa ja jätetään ongelmat seuraaville sukupolville, vai jo, onko se sitä, että arvostetaan keskiluokkaa, joka itse säästää eläkettään varten? Toivottavasti se on tämä jälkimmäinen. Kiitos. Thank you, colleague. Kiitoksia kollegat. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kokeilette tätä sähköistä testiä. Van Dalen, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, puhemies. Eli mitä politiikkaa uusi pääjohtaja EKPssä tulee noudattamaan? Seitsemän vuotta sitten EKPssä ryhdyttiin toimiin, jotta pääsisimme irti talouskriisistä, mutta Tämä kriisipolitiikka jatkuu ikävä kyllä edelleen. 2006 miljardia euroa menee näihin riskialttiisiin valtionobligaatioihin, ja nyt tätä toimintaa halutaan vain lisätä tämän hyväksi osakkeenomistajille. No nyt on hyvin paljon halpaa rahaa liikkeellä, mutta sitten eläkeläiset joutuvat tässä ongelmiin. Säästäjät menettävät säästönsä ja jäsenvaltiot euroailla joutuvat, eivät pysty toteuttamaan tarvittavia uudistuksia. Alankomaiden keskuspankin ja muut kollegat ovat toimineet tätä vastaan. Eli meidän pitää lopettaa tämä politiikka ja toivottavasti Lagarde pystyy kääntämään ruoria toiseen suuntaan. Thank you. Um, the list is... Kiitoksia. Ja listalle on lisätty vielä kaksi nimeä. Eli seuraavaksi Edustaja Marques olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Toisin kuin jotkut tämän parlamentin jäsenet, me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että Rouva Lagarde lupasi ylläpitää nykyistä EKPn rahapolitiikkaa, erityisesti nämä e, ei-perinteiset välineet, joita on ryhdytty käyttämään viime vuosina e, ja viime viikollakin. Tämä politiikka on pelastanut Euroopan, emmekä me voi e, palata seikkailujen aikakaudelle. Siksi tuemme Rouva Lagardin nimittämistä, mutta pohdin, että hyökkäävätkö äh, rahapolitiikan haukat nyt äh, useampia ryhmiä äh, täällä parlamentissa. Ja yllättävää kyllä, nimittäin EPP. Me tarvitsemme sellaista rahapolitiikkaa, jota meillä on ollut vuodesta 2014. Mutta kuten EKPn ehdokas sanoi, on aika, että finanssipolitiikka tekee osansa. Maat, joilla on vahva makrotalouden ylijäämä, niiden on tehtävä enemmän euro Euroopan talouden äh, stagnaation, äh, kun stagnaation vaara on. Meidän on tehtävä enemmän. One minute for catch the... Anteeksi, teillä on vain minuutti aikaa. Seuraavaksi edustaja Görkin. Kiitos. Okei, Entschuldigung, Mikrofon funktionierte äh, am Anfang nicht. Äh, ja, sehr geehrte... Onnistuuko tämä? Äh, hyvä. Mikrofoni ei toiminut aluksi. Niin, ensinnäkin vastuullisten poliitikkojen pitäisi luopua siitä, että e, e, julkisesti haukkuvat euroa, koska euro on parempi kuin mitä sen maine ja tässä globaalissa mainas, maailmassa ei ole muita vaihtoehtoja. Rovella Gard EKPn e pääjohtajaksi minä sanoisin, että draagipolitiikkaa ei pitäisi enää jatkaa. Kulutus meidän yhteiskunnissamme juo, luo kuplia ja nämä kuplat on sitten purettava tulevien sukupolvien toimesta, joten Rova Lagarde kyllä haluaa jatkaa tätä politiikkaa. Meidän pitäisi kuitenkin käyttää mahdollisuudemme ja uusin impulsein Äh, luopua nykyisestä finanssipolitiikasta ja äh, tukea jälleen säästäjiä eikä velkaa ottavia. Meidän on löytävä tasapaino Euroopan Kiitos, Tän Ferreira, yksi minuutti. E, Kiitoksia puhemies. Äh, tässä Troika on ollut eh, Portugalissa, Irlannissa ja Kreikassa toimissa ja eh, Rova Lagarde on puolustanut tätä säästötoimenpidepolitiikkaa hyvin vahvasti ja Troikan ohjelmaa. Ja tässä on tullut vakavia sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia. Ja myöhemmin hän Lagarde sanoi, että hän erehtyi ja hän on pyytänyt anteeksi näitä toimia, mutta eilen hiljattain hän sanonut, että Portugalissa pitäisi korjata budjetti, talouspolitiikkaa ja nyt sitten tätä ehdokasta eh, parlamentti tukee yllättäen myöskin vihreät eh, myöskin, mutta meillä on tulossa kriisi jälleen ja sitten halutaan käyttää samoja välineitä kuin on aikaisemminkin käytetty. Niin olen pahoillani. Yritän olla reilu kaikille. Eli jokainen saa yhden minuutin. Bokovic varmaan pitää kiinni tästä puheesta. Euro je močna valuta, ki jo uporablja Euro on voimakas valuutta, jota käyttävät 330 miljoonaa eurooppalaista 19 maasta. Se on valuutta, joka kattaa 16,5 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta ja 30 prosenttia globaalista kaupasta. Vahvan euron lisäksi tarvitaan myöskin rakenneuudistuksia maissa, joissa voidaan sitten taata vakaata sosiaalipolitiikkaa ja annetaan enemmän vakautta ihmisille kyseisissä maissa. Meillä pitää olla vankka pankkijärjestelmä, joka ei kärsi tästä ja roskalainoista, joita syntyi kriisin aikana. EKP on osoittanut, kuinka tehokas se on Irlannissa ja kriisissä, pankkikriisin hallinnassa, ja he varmasti pystyvät jatkamaan tätä tulevaisuudessa myöskin, jos tulee kriisi. Lagarde on kokenut poliitikko, joka nauttii luottamusta, eli minä tuen häntä. Kiitos. Mr. Berg. Kiitos sitten Björkvist. Ja, fru talman, ledamöter. Europa. Niin, puhemies, hyvät jäsenet. Eurooppa on suurten taloudellisten haasteiden edessä ja samanaikaisesti näemme, että että rahapolitiikalla on rajansa ja me emme voi kuten Trump sanoa, että jos Federal Reserve toimii väärin, niin sitten koko maa toimii väärin. Ehkä tähän astinen EKPn ohjelma ei ollut niin hyvä kuin toivoimme. Ja me olemme myös nähneet, että muillakin järjestelmillä on ollut vähän vaikutusta. Äh, siksi meidän on käytävä äh, keskustelua tästä. Todellakin pohdittava parlamentissa, miten voimme hyödyntää finanssipolitiikkaa oikein, koordinoida sitä oikein. Ei meidän tietenkään pitäisi olla äh, haitallisia rahapolitiikkamme kautta. Meidän on äh, löydettävä finanssipolitiikka, joka sopii hyvin yhteen rahapolitiikan kanssa ja hyödyttää koko Eurooppaa. Ilmastokysymykset, taloudelliset kysymykset, maahanmuuttokysymykset, kaikki ne vaativat enemmän yhteistyötä eikä vähemmän. Thank you. Edustaja Papadimulos. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin sanoa, että minun ryhmäni pitää huonona sitä asiaa, että Kristin Lagarde ei ole tänä päivänä täällä paikalla Euroopan parlamentissa. Tämä on ehkä sellainen tapa, joka hänellä on ollut IMFn johdossa, mutta täällä, täällä EKPn pitää olla paikalla ja EKPn pitää kyllä täyttää demokraattiset velvollisuutensa. Eli emme me pysty hänen puolestaan äänestää, koska me olemme eh, niitä toimia vastaan, jota hän on toteuttanut IMFn johtana esimerkiksi Kreikkaa vastaan. Ne ovat todellakin räjähdysmäisesti eh, vaikuttaneet meidän työttömyystilanteeseemme. Eli jos ajatellaan EKPn politiikkoja, nyt on aika sille, että jäsenvaltiot aloittavat ekspansionisen budjettipolitiikan. Sitten Polchak, olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já podpořím jmenování. Kiitoksia, puhemies. Minä tuen Lagardia Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, koska hän on kokenut poliitikko. Ja minulle tärkeää on se, että hän tukee sitä, että saatetaan päätökseen rahaliitto ja myöskin se, että hän haluaa selittää rahapolitiikkaa kansalaisille. Ihmisten pitäisi tietää, millaista politiikkaa noudatamme. Tsekin tasavallassa ei ole euroa, mutta euro on kuitenkin vakaa, arvokas valuutta. Ja keskustelussa olemme myöskin kuulleet, että finanssipolitiikalla pitää tukea kasvua ja toisaalta Tarvitsemme järjestelmän vakautta. Euroopan keskuspankki aikaisemmin on käyttänyt epäsovinnaisia toimia, mutta vakaus on säilynyt. Ja uskon, että myöskin Lagardin aikana tämä vakaus tulee jatkumaan. Eli tuen hänen nimitystään ja keskustelu on mielestäni osoittanut, että monet täällä tukevat häntä. Please. Grappini yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Tietenkin Euroopan keskuspankki on tärkeä talouden kehityksen ja rahoitusvakauden kannalta. Rova Lagardilla on pätevyyttä ja hän osoitti sen valiokunnassa. Minä äh, kritisoin ja monet kritisoivat Euroopan keskuspankkia usein hyvästä syystä johtuen äh, sen politiikasta. Uskon, että rouva äh, Lagarde, jos hän saa parlamentin hyväksynnän, löytää uusia haasteita edessään. Minä tulen maasta, joka ei ole euroalueella. Kuitenkin se kasvaa. Täytyy tehdä päätöksiä Euroopan keskuspankissa se ottaa huomioon asiantuntijoiden huomiot, että saattaa tulla uusi talouskriisi ja se voi jakaa sitten Euroopan kahteen osaan, eh, euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Meidän on katsottava, miten voidaan auttaa erityisesti pk-yrityksiä ja kuinka voidaan harjoittaa politiikkaa, joka ei johda negatiivisiin korkoihin. Commissioner Sitten komission jäsen Dombrovskis. Kollegat ovat tulossa äänestämään, eli te voitte nyt sitten vielä vastata näihin kysymyksiin. Puhemies, kuten tiedätte, komissio ei ole mukana EKPn pääjohtajan nimitysprosessissa. Tämä prosessi kuitenkin kiinnostaa meitä ja haluamme kuunnella teidän kantamme makrotaloudesta euroalueella ja EU:ssa. On hienoa, että neuvosto nimitti ihmisen, jolla on pätevyys olla menestynyt EKPn pääjohtaja. Ja nyt ensimmäistä kertaa tämä henkilö on nainen. Please. Niin, komission jäsen. Hyvät kollegat, jotka nyt olette tulossa salin, voisitteko nyt kuunnella tai mennä paikoilleni hiljaa ilman keskustelua? Ja ehkä komissio voisi, komission jäsen voisi puhua hiukan lähempänä mikrofonia. Kiitos. Madam Chair, the... Kiitoksia. EKPn uudella pääjohtajalla on suuria haasteita sekä lähitulevaisuudessa että pidemmällä aikavälillä. Lähitulevaisuudessa EKPn toimia tarvitaan, jotta voidaan ennaltaehkäistä talouden hidastuminen. Ja kuten Lagarde totesi kuulemisessa, meidän täytyy miettiä, voistaisiko rahapolitiikan kuormittamista keventää toteuttamalla parempia rakenneuudistuksia ja finanssipolitiikkaa. Komission jäsen olen pahoillani. No niin, kollegat, en nyt halua nimetä ketään, koska en nyt tunne kaikkien nimiä vielä, mutta pyytäisin kollegat siellä oikealla. Olen todella pahoillani. En nyt huuda täällä order, order, koska en ole Britannian alahuoneessa, vaikka haluaisinkin, että minä olisi se ääni ja vaikutusvalta. Mutta jos nyt voisitte käydä hiljaisesti paikoillenne. Komissiosen Dombrovskis on vastaamassa kysymyksiimme. Emme jatka keskustelua, niin kuin täällä on hiljaista. Please be... Minä pyydän, olkaa hiljaa, hyvät kollegat. Pyydän anteeksi. Uskon, että meidän täytyy nyt odottaa hetki vielä, koska ei tämä vielä oikein vetele. Tämä osoittaa, että talousarhaliton syventäminen on hyödyllistä euroalueen kannalta. Se tekee siitä häiriön sietokykyisemmän ja myöskin edistää Euroopan, euron kansallista asemaa. Talousraha-asiain komitea tai valiokunta hyväksyi Kristin Lagardin ehdokkuuden. Tämä osoittaa, että parlamentti on samaa mieltä asiasta. Uskon, että tämä on hyvä alku erämaisen yhteistyötä kolmen toimielimen välillä. Niitä täysin kunnioitetaan kunkin roolia. EKPn puheenjohtajana toimii, kun toimii Kristin Lagar. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtaja siitä, että olette niin kärsivällinen. Tämä keskustelu päättyy tähän ja siirrymme saman tien äänestyksiin. Kiitos. meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, ennen kuin äänestämme kaksi tiedotusasiaa. Ensinnäkin ryhmien kanssa yhdessä ja eilen hyväksyttyjen muutosten mukaan puhemies esittää, että keskiviikko iltapäivän kokousta jatketaan kello 21 saakka. Tämä tiedoksi, jotta voitte iltajärjestelyt sen mukaan hoitaa. Haluaako joku kommentoida? Vastustaako joku? Jos ei, niin näin on hyväksytty kyseinen muutos. Ja toinen tiedotus. Italian vastuuviranomaiset. Mitä tulee herra Nicole Dantin valintaan. Hänhän on pitkään ollut täällä jäsenenä